teille. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan keskiviikkona puolelta päivin. Muutama tiedonanto. Huomenna aloitetaan tiistaina 11. päivä maaliskuuta 8.30. kello 23 asti